Okay. If we can restart the meeting. Sorry. No niin, voimme aloittaa kokouksen. Anteeksi, olemme hiukan myöhässä, mutta minusta ei ollut järkeä aloittaa kokousta ilman jäseniä. Mennään nyt sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla, joka on meidän minikuulemisemme, nimittäin äh, liikkujan viikko. Tämä kuuleminen on nyt keskellä tätä liikkujen viikkoja. Tämä on kymmenes kerta, tällainen viikko järjestetään ja meillä on hyvä mahdollisuus keskustella liikkuvuuden kestävyydestä ja liikkuvuudesta yli Euroopan rajojen. Meillä on neljä puhujaa, mukaan lukien Isabel Durand, joka on Euroopan parlamentin varapuhemies, herra André Kumbal, joka on Bolonian kaupungista, Äh, sitten Peter Vans Bevenant, joka on Kentin kaupungista, ja herra Romas Adomavicius, joka on Vilnan varapormestari. Ja me toivotan teidät tervetulleeksi ja annan nyt heti Vaduronille äh, mahdollisuuden äh, esitellä tämän ja sitten meillä on 10 minuuttia jokaiselle esitystä varten sitten kysymyksiä. Bienvenue. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa kaikille parlamentin puolesta ja kaikki muutkin tervetuloa tänne. Nyt haluaisin kiittää näitä kaupunkeja, jotka vastasivat Taran valiokunnan kutsuun, jotka ovat tulleet tänne kertomaan, kuinka he asiat näkevät. Ja sitten myös Eurocities-järjestöä, joka on näitä ehdotuksia tehnyt kaupunkiliikkuvuus on aihe, josta me haluamme tietää enemmän, miten asiat on toteutettu tietyissä kaupungeissa. Ja näiden eurooppalaisten pioneerikaupunkien lisäksi niin on tunnustettava, että Euroopassa on kuitenkin vielä hyvin paljon kaupunkeja, jotka eivät edisty tästä, tässä asiassa, eivätkä pääse ruuhkistaan liikkuvuutta kohti. Monenlaisia syitä on takana infrastruktuuri, infrastruktuuri, joka on vanhentunutta. Ja kaupungit saattavat sijaita toisessa huonossa paikassa tai jotakin. Jokaisella kaupunkilla on oma syynsä olla jäljessä. Ja sitten voi olla kaupunkeja, jotka ovat niin autoon sitoutuneita kymmeniä vuosia jo, että on vaikeaa siirtyä tällaiseen vaihtoehtoiseen pehmeämpään liikkuvuuteen. Täällä kuulemme esityksiä ja sitten mietimme, mitä Euroopan unioni voi tehdä lisäksi ja millä tavalla Euroopan unioni voisi auttaa asiassa. Tilannehan on niin erilainen eri puolilla. Minkälaisia reaktioita tästä nyt saadaan? Ja mitä mieltä olette siitä, että kun pitkän aikaa on, on käsitellyt ähm, matkustajien oikeuksia, niin miten voitaisiin sitten toiselta puolelta tätä ongelmaa lähestyä? Kun on moottoriajoneuvojen käyttäjiä, niin miten voitaisiin äh, avustaa siinä, että kaupunkimme olisivat mukavammin liikuttavia. Minkälaisia palveluita voitaisiin tarjota, jotta taloudellinen houkuttavuus kaupungeilla olisi parempi? Ja miten vastataan tähän haasteeseen, joka liittyy energian kulutukseen? Esimerkiksi meriä koskeva yleissopimus on olemassa. Siinä on jaettu kokemuksia ja, ja jollakin tavalla voitaisiin anteeksi, kaupungin johtajat ovat olleet tässä aktiivisia. Ja sitten voitaisiin tätä tarkastella uudestaan ja katsoa, miten asiat siirtyisivät liikkuvuuteen yleensä. Tällaisia asioita voimme ottaa esille. Kiitoksia kaikille. Thank you very much, Vice President. Kiitoksia oikein paljon, hyvä varapuhemies. Menen ensimmäisen puhujaan. Äh, itse asiassa kyseessä on herra äh, Karliini. Äh, anteeksi, sanoin hänen nimensä väärin. Hän on täällä siis Bolonian kaupungista. Ja jos haluaisitte aloittaa esitykset, niin teillä on puheenvuoro. Grazie a tutti. Tietenkin kiitoksia kaikille ja kiitän valiokuntaa ja valiokunnan puheenjohtajaa tästä mahdollisuudesta puhua täällä. Minä olen Kleto Karliini, joka vastaa kestävästä liikkuvuudesta Bolonian kaupungissa. Herra Kolombo ei valitettavasti päässyt paikalle, koska hänen täytyy käsitellä budjettikysymyksiä, jotka ovat erittäin kiireellisiä tai tarpeellisia tällä meidän alueella. Me nyt haluan kertoa teille näistä strategioista ja toimista, joita olemme tehneet viime vuosina kestävän liikkuvuuden puolesta ja myöskin haluaisin keskittyä siihen, mikä on ollut mahdollista. Kiitos eurooppalaisen yhteistyön. Ensinnäkin haluaisin lyhyesti kertoa Bolonian kaupungista. Bolonia on maamme koillisosassa ja se on keskisuuri kaupunki, mutta se on erittäin tärkeä solmukohta kansallisesti. Bolonian kautta kulkevat tärkeimmät Italian moottoritiet ja rautatiet. Bolonialla on kaupunkina myös tärkeä rooli Mitä tulee ähm, väestön äh, liikkeisiin. Siis joka päivä äh, kaupunkiin tulee, äh, kaupungissa tapahtuu hyvin paljon liikettä, noin kaksi miljoonaa ihmistä liikkuu ja ähm, puolet siitä ähm, tulee ulkopuolelta kaupungin sisään ja loput kulkevat kaupungin läpi tai ovat, tai kyseessä on liikkuminen kaupungin ulkopuolisella alueella. Me olemme siis tällainen italialainen kaupunkialue ja olemme hyvin samantyyppisiä kuin monet muut eurooppalaiset ja italialaiset kaupungit, mitä tulee ongelmiin, jotka liittyvät äh, tieliikenteeseen, ruuhkat ja myöskin äh, saastuminen. Olette varmasti tietoisia siitä, että Pohjois-Italian ilmanlaatu äh, on heikko ja se johtuu erityisesti mm, tieliikenteen aiheuttamista hiukkaspäästöistä. Siksi viime vuosina olemme kehittäneet strategian näiden kielteisten vaikutusten rajoittamiseksi ja olemme yrittäneet ryhtyä toimiin edistääksemme monimuotoista ja kestävää liikkuvuutta. Tässä yhteydessä on hyväksytty vuoden 2007 uusi kaupunkiliikennesuunnitelma, jota kehiteltiin myös yhteistyössä eurooppalaisten ohjelmien kanssa, muun muassa Eurocities-ohjelma ja Mimosa-hanke Civitas Plus-ohjelman puitteissa 2008-2012. Osallistimme myöskin tähän eurooppalaiseen liikkujan viikkoon. Mm, tästä Mimosa-hankkeesta sitten Bolonian kaupunki on koordinaattori tässä hankkeessa ja mukana ovat myös Utrecht, Danzig, äh, Utrecht, Dansk äh, ja Tallin muun muassa. Tarkoituksena on käyttää noin 20 miljoonan euron budjetti noin 70 toimeen ja 18 näistä koskettavat Bolonian aluetta meidän kaupungimme lisäksi mukana on paikallisia yhteistyökumppaneita, erityisesti Emilia-Romanian alue ja mm, julkiset liikennelaitokset alueellamme. Toimet, joita Mimosan kautta on toteutettu, ovat hyödyntäneet aluettamme. Para, ensimmäinen hyöty on se, että on pystytty käyttämään näitä resursseja ja annan teille myöhemmin esimerkkejä, miten näitä määrärahoja on käytetty tämän rahoitusohjelman kautta. Siis rahoitus on ollut tärkeää, mutta yhtä tärkeää on ollut osallistua tähän ohjelmaan sitä kautta, ja sitä kautta saada kansalaiset mukaan. Olemme pystyneet äh, arvioimaan näiden toimien tehokkuutta ja vaihtaneet äh, kokemuksia ja tällä tavoin mm, pystyneet hyödyntämään hyviä kokemuksia äh, kestävän liikkuvuuden alalla. Nyt haluan kertoa teille muistamista toimenpiteistä, joita on tehty. Kiitos tämän Civitas Mimosa-hankkeen. Ensinnäkin olemme pystyneet parantamaan sekä julkisen että yksityisten liikennelaitosten kalustoa ja olemme pystyneet tällä tavoin säästämään energiaa, vähentämään saastumista, mitä tulee julkisiin liikennelaitoksiin ja mitä tulee yksityisiin yrityksiin, niin Mimosi-hankkeen avulla olemme pystyneet kannustamaan näitä vähemmän saastuttavia ajoneuvojen käyttöä. Yli 70 prosenttia näistä yksityisten yritysten kalustosta on esimerkiksi kaasulla toimivia. Lisäksi olemme lisänneet tätä car sharingia kimppaa kuljetuksia ja meillä on sitten äm, autoja, joita on käytet, jotka voivat käyttää ainoastaan näitä kimppa nämä kimppakyytiläiset. Eräs toinen toimenpide on tällaisten pysäköintipaikkojen luominen joissa on mahdollista pysäköidä, hän on pysäköidä autonsa ja sitten siellä voi pysäköidä ilmaiseksi, jos on lippu johonkin julkisen liikenteen välineeseen. Olemme tämän hankkeen kautta pystyneet rakentamaan kaksi tällaista pysäköintipaikkaa. Ja sitten meillä on erilaisia toimia, joilla olemme parantaneet liikenneturvallisuutta kuolleisuus liikenneonnettomuuksissa on suuri ongelma erityisesti meidän alueellamme ja olemme mm, nyt pystyneet parantamaan esimerkiksi joidenkin risteyten turvallisuutta ja ö, olemme ottaneet käyttöön 30 ö, kilo, 30 alueita kaupungin sisällä, jossa, siis, nope, jossa meillä on siis tämä nopeusrajoitus. Sitten lapset. Lapset ovat ryhmä, joka erityisesti kärsii turvallisuuden puutteesta ja meillä on ollut tällaisia kasvatus- ja koulutustoimia, jotka on kohdistettu myös näiden lasten vanhempiin. Ja Eilen Voloniassa alkoi kouluvuosi ja meillä on esimerkiksi tällaisia pedibusjärjestelmiä, jossa lapsia autetaan kulkemaan kävellen kouluun. Meillä on useita hankkeita jota, josta osa on rahoitettu Mimosan kautta. Esimerkiksi meillä on tällainen järjestelmä, jolla voidaan valvoa pysäköintiä vierekkäin ja pystytään myöskin, tämä on Scout-järjestelmä ja sitten meillä on Stars-järjestelmä, jolla pystytään valvomaan punaisia päin ajamista ja niissä risteyksissä, joissa meillä on tämä järjestelmä, niin onnettomuuksien määrä on vähentynyt puoleen ja niin tällaisilla toimilla olemme saaneet Civitas palkinnon. Sitten teknologisissa järjestelmien yhteydessä pystyimme luomaan tällaisia alueita, joissa on, jotka ovat lähes pelkästään jalankul akkualueita. Eli näillä alueilla, jotka ovat tässä, ne ovat yliopistoalueita, hyvin keskeisiä alueita kaupungissa, niin siellä pystyttiin rajoittamaan sekä henkilöautojen että mopojen pääsyä tälle alueelle. Ja siksi jalankulkijoilla ja polkupyöräilijöillä siellä nyt helpompi kulkea. Tässä on muutamia kuvia, jotka mm, esittelevät tämänhetkistä tilannetta ja myöskin aloitteita, eh, tapahtumia, joita kaduilla nyt on, kun eh, sieltä on tilaa saatu autoilta. Me vuodesta 2002 olemme olleet mukana tässä eurooppalaisessa liikkujan viikossa. Meillä on useita eri hankkeita ja tapahtumia ollut näinä päivinä. Ja tässä keskeykiössä on ollut kansalaisuus. Ähm, ja vuonna 2011 kaupungin hallitus, joka vasta muutama kuukautta sitten oli valoittu, päätti kieltää moottoriajoneuvojen pääsyn tietyille kaduille ja ainoastaan jalankulkijat ja pyöräilijät äh, saivat mennä näille kaduille ja tämä sai erittäin hyvän vastaanoton. Äh, yli 60 000 ihmistä meni äh, kaupungin historiallisen keskustaan nauttimaan tästä. Ja lisäksi meillä nyt oli, meidät tunnustettiin parhaana kaupunkina mitä tulee eurooppalaisen liikkujan viikon järjestämiseen. Ja tämä oli meille erittäin tärkeä palkinto, koska vuoden 2012 toukokuusta me teimme tästä pysyvän toimenpiteen, eli kaikkina viikonloppuina Boloniassa kaupungin keskusta on suljettu autoilta. Tietenkään tämä ei lopu tähän. Meidän täytyy tehdä vielä hyvin paljon. Meidän täytyy kehittää julkista liikennettä ja parantaa turvallisuutta ja edistää näitä mm, erilaisia toimia. Yhteistyö uusien vanhojen ja eurooppalaisten kumppanien kanssa on erittäin tärkeää. Me tällä hetkellä kehitämme uusi keskusta hanketta, jonka tarkoituksena on kehittää tätä jalankulkualuetta. Ja tässä yhteydessä huolimatta hankalasta taloustilanteessa, joka maassamme vallitsee, mielestämme on tärkeää pitää yllä tätä kestävän liikkuvuuden merkitystä ja myöskin liikenneturvallisuutta. Tämä on tärkeää myöskin kansalaistemme elämänlaadun parantamiseksi. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Carlini. Kiitoksia oikein paljon, herra Carlini Ja seuraavaksi Gentin kaupungista herra Peter Van se Venant, te toivottavasti äänsin nimenne oikein. Olkaa hyvä. Um, Good afternoon, ladies and gentlemen. Hyvää iltapäivää. Kuten Bolonian kollegani, minä keskitän huomion tähän Eurostis-ohjelmaan. Gentin kaupunki on myös ollut mukana Elan nimisessä hankkeessa, samoin kuin tuo Mimosakin ja Gentin kaupunki täällä Belgiassa oli yksi niistä kaupungeista Ljubljanan ja Zagrebin kanssa tässä hankkeessa ja mukana oli myös Porto ja yksi Brnon kaupunki Tsekistä tällaisina oppilaskaupunkeina. Tämä Elan hanke kesti neljä vuotta ja itse asiassa nyt 2012 lokakuussa vasta on päättymässä. Itse Gentissä tämä hanke sai mukaansa seitsemän eri kumppania, tietysti Gentin kaupunki, mutta myös Delain, joka on julkinen liikenneväline, ja sitten myös nuort, opiskelijoiden liikkuvuusjärjestö, joka on osallisena opiskelijoiden polkupyöräilytapahtumiin ja sen sellaiseen, ja myös Kambio, eli autovaihtojärjestelmä, ja sitten Kentin yliopisto osallistui tähän. 7,5 miljoonaa euroa oli budjettimme, ja 4,4 miljoonaa euroa me saimme komissiolta tähän hankkeeseen. Me kävitimme, käytimme vähän yli 50 prosenttia tuohon täytäntöönpanoon, eli henkilöstöön ja sitten investointeihin. Paljon kiinnitettiin huomiota tutkimukseen ja arviointiin, palaan tähän sitten myöhemmin, ja sitten tiedonantoihin, koulutukseen ja työpajoihin ja sitten yleishallinto on 7 prosenttia. Gentin kaupungissa me olemme ottaneet käyttöön 24 eri toimialaa, kahdeksassa eri kategoriassa liikenteessä haavoittuvat liikenteen käyttäjät ja niin poispäin. Ja näitä toimia käytettiin paikallisen liikkuvuuden parantamiseksi. Ja tässä oli myös hyvinkin paljon uusia ajatuksia, ei niinkään niin paljon mitään uusia infrastruktuureja luotu, vaan uusia ajatuksia ryhtyttiin täytäntöön panemaan, joita on pitkään ajateltu, mutta ei koskaan ryhty täyttämään. Ja tämän Sivitas-hankkeen avulla saimme nämä ajatukset käyttöömme. No tässä kymmenessä minuutissa en ehdi ö, ö, kaikkea käsitellä, mainitsen muutaman. Ensiksikin julkinen liikenne, puhtaat raitiovaunut. Deläin oli siis meidän kanssamme tekemässä työtä ja myös kaupunki. Ja tämän Sivitas-hankkeen sisällä on otettu tällaiset uudet raitiovaunut käyttöön, joiden energian käyttö on tarkasti laskettu ja on havaittu, että voitaisiin säästää 20 prosenttia energian käytössä jos vain pieniä muutoksia tehtäisiin raitiovaunuihin, erityisesti talvella ovien avaamisessa. Menetetään hyvin paljon lämpöä, joten nyt on tätäkin sitten muutettu tuon ilmastoinnin pysäyttämiseksi silloin, kun ovet avataan ja sitten kylmänä aikana. Näin voidaan säästää 20 prosenttia vähemmän, 20 prosenttia enemmän energiaa ja sitten myös hiilidioksidipäästöjä tulee vähemmän. Tämä tarkoittaa 200 000 euroa vuodessa Gentin kaupungille. Ja tässä myös muihin raitiovaunu kaupunkeihin Flanderissa maakunnassa on tarkoitus ottaa käyttöön. Sitten toinen julkisen liikenteen toimi oli nuorten mukaanotto. Nuoret eivät nyt ole välttämättä kaikista helpoimpia matkailijoita, joten lain on nyt luonut tällaisen erityisen bussin koulutukseen, koulutusta varten, jotta teinit saavat tietää, minkälaista möykkää he sitten aiheuttavat tuolla bussissa ja sitten kaikki tässä, tässä myös on erityisiä hankkeita siitä, miten esimerkiksi graffitin poistaminen on hyvin vaikeaa busseista ja muista julkisista kuljetusvälineistä. Ja näin tällaisia häiriötekijöitä kaupungissa on nyt voitu poistaa 53 prosentilla ja tämäkin on viety muihin maakunnan kaupunkeihin ja myös muut Euroopan kaupungit ovat kiinnittäneet tähän huomiota. Toinen Kolmas tekijä on sitten rautatieaseman uudistaminen. Rautatieasema on kovasti nyt korjattu ja Sivitaksen kautta olemme saaneet kansalaiset sitoutettua tähän paljon paremmin. Meillä on nyt uudenlainen moduuli rautatieasemaa varten ja montakin tällaista tiedonantopistettä kansalaisille, joten Sivitaksen kautta olemme saaneet aikaan paljon enemmän kuin aikaisemminkin. Myös liikkuvuuden hallinnasta me olemme puhuneet ja tässä erityisesti aloittaneet sitten yläasteikäisistä. Heitä on vaikea usein saavuttaa ja puhua heille tästä kestävästä liikkuvuudesta ja meillä oli myös tällainen kilpailu, jos, jonka sisällä he itse pystyvät esittämään omia ajatuksiaan ja tässä erityisesti oli hotelli- ja ravintola-alan henkilökunnasta kyse, ja he saivat aikaan tällaisen hyvin mukavan elokuvan nuorten ja, nais, van, nuorten ja vanhojen ö, ähm, yhteistyöstä tämän kestävän liikkumisen edistämiseksi. Ja sitten toiseksi, kolme, neljänneksi vielä tällainen polkupyörien säilytys äh, lokero kentissä on paljon polkupyöräilijöitä ja monet eivät tiedä, mihin voisivat parkkeerata polkupyöränsä kotosalla, joten tällaiset säilytyspaikat ovat nyt lisääntyneet kentissä. Meillä on käyty paljon keskustelua siitä, minkälaista laatua pitäisi tarjota ja paljon kokemusta on nyt kerätty tältä alalta ja nyt me sitten olemme ottaneet ensimmäiset 20 pyöräparkkia ympäri kaupunkia ja monet monet kiinnostuneet kansalaiset haluavat vuokrata paikan tällaisesta pyörävarastosta. Tämä, tätäkään ei olisi voitu ottaa käyttöön ilman Civitas-ohjelmaa. Ja vielä polkupyöristä tarjotaan tietoa enemmän. Me olemme ottaneet käyttöön tällaisen oman internetsivun ja siellä puhutaan muun muassa polkupyöräreitin suunnittelusta monet valitsevat reitin, saman reitin kuin autolla ajaessaan. He eivät tiedä, että on olemassa myös erillisiä pyöräreittejä ja siitä syystä meillä on tällainen polkupyöräreittin suunnitteluohjelma ja näin sitten voidaan välttää vanhan kaupungin eh, mukulakiviä esimerkiksi ja niin poispäin. Noin 2000 matkaa kuukausittain suunnitellaan tuon verkkosivun kautta, joten se on suuri menestys ollut. Ja sitten tästä kimppakyyti asiasta. Sivitaksen kautta sitäkin on voitu kehittää. On otettu käyttöön suuri joukko sähköisiä autoja, itse asiassa ensimmäiset sähköiset autot meidän kaupungeissamme ja tähän kimppakuljetusjärjestelmään on saatu uusia ryhmiä, myös yrityksiä mukaan ja myös kaupunginhallituksen jäsenet, kaupungin hallinnon jäsenet käyttävät myös kampiota tätä autojen vaihtojärjestelmää. Ja näin me olemme onnistuneet sitten kaupungin karuilta vähentämään autojen määrää. Ja noin 23 prosenttia on noussut näiden vaihtoautojen käyttöjen määrä, Kambion käyttäjien määrä. Ja sitten Sivitaksen ansiosta me olemme saaneet aikaan uusia arviointimenettelyjä. Totta kai me pyrimme nyt arvioimaan kaikkia hankkeitamme. Aina ennenkin olemme näin pyrkineet tekemään, mutta nyt Sivitaksen avulla olemme löytäneet uusia arviointi keinoja, joita aikaisemmin ei ole käyty, kustannushyötyarvioita ja business as usual skenaarioita ja vaikutusten arviointia ja sen sellaisia, joten näitä me olemme saaneet kehiteltyä, se on tärkeää. Ja sitten me käytämme kaikkea, mitä olemme oppineet tulevassa kehityksessä kaupungissamme. Tosiaan meillä on Sivitaksesta monia pysyviä tuloksia, juuri nämä eri täytäntöönpannut toimet, 24 ja vielä enemmän voidaan tehdä nopeammin ja paljon laajemmassa mittakaavassa kuin miten, mihin olisimme pystyneet ilman Civitasta. Civitasta. Meillä on myös kolme uutta työntekijää, ja meillä oli myös väliaikaisia työntekijöitä, mutta nämä pysyvät sitten kokemuksineen myös tulevaisuudessa tässä hankkeessa mukana. Ja sitten meillä on uusi, uusi innovaatioon ja arvioon keskittyvä yksikkö. Ja näin Sivitas on myös tuonut tällaista selkeää uutta dynamiikkaa meidän kaupunkiimme ja näin Sivitas on ollut mahtava mahdollisuus oppia ja kehittää tätä hanketta ja tämä on todella ollut elämänmittainen kokemus. No niin, minä olen tässä vielä vastaamassa kysymyksiin, jos teillä sellaisia on. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon ja seuraavaksi on Vilnan varapormestani ja nimet eivät tästä helpotu herra Romas Adomavicius. Toivottavasti sanoin tämän oikein. Teillä on puheenvuoro. Ačiū gerbiamas pirmininkė. diena, puhenios ir puonai. Hyvä puheenjohtaja, hyvää huomenta, iltapäivää kaikille. Minä haluaisin kertoa teille eh, tilanteesta Vilnassa ja miten julkinen liikenne Vilnassa toimii. Voin heti aluksi sanoa, että meillä ei ole kokemusta kansainvälisiin hankkeisiin osallistumisesta samanlaisia kokemuksia kuin mitä äskeisillä puhujilla äh, on ollut. Me olemme olleet mukana konferensseissa, mutta näin monipuolisia kokemuksia meillä ei ole. Mi- 450 000 asukasta on on, on asukasluku Vilnassa ja 700 000 ihmistä käy siellä päivisin töissä. Ih, niin ihmisiä on siis ähm, melko vähän per neljä. Ja sitten tietenkin tämä harva asutus on sellainen asia, joka tekee julkisen liikenteen järjestämisen hankalaksi Vilnassa. Tässä kuvassa on nyt näkyvissä maantieteellinen sijainti. Ja tässä tämän pyörylän sisällä on noin 15 miljoonaa asukasta. Hyvin monet ihmiset käyvät Liettuasta Vilnassa. Ja tämä kuva näyttää teille Kaunasin ja Vilniuksen kaupungit Tämä on tällainen kaksoiskaupunkiajatus, jonka haluamme yritämme ottaa käyttöön. Vilna on tällainen liikenteen keskus Liettuassa. Ja sitten meillä on tällaisia liikennekäytäviä, jotka menevät Vilnan keskustan kautta osittain. Tällä tavalla tässä näkyy, miten liikenne tulee Vilnaan ja miten sieltä mennään pois. Meillä on noin 35 000 autoa päivittäin Vilnassa. Joillakin kaduilla on, on yli 100 000 autoa Vilnassa. Tässä on hyvin vaikea ja monimutkainen tilanne tässä julkisessa liikenteessä meidän täytyy sitä muuttaa. Me kaksi vuotta sitten äh, tai pari vuoden ajan meillä on tehty tutkimusta tästä asiasta ja EU-rahoitustakin siihen on saatu. Tässä näkyy, miten liikenne on jakautunut eri liikennekuljetusmuotojen välillä. On kaupunkibusseja, johdinautoja, tällaisia shuttle-takseja ja meillä on myöskin yksityisiä linja-autoja ja kolme junareittiä, rataa, jotka kuuluvat myöskin julkiseen liikenteeseen. Tämä nyt ei ole kovin selkeä tämä kuva, mutta siinä näkyy, että nykyinen järjestelmä ei ole tehokas ja meidän täytyy sitä muuttaa. Tässä näkyy sitten, miten liikennevirrat ovat muuttuneet Vilnassa vuodesta 80 tai 80-luvulta lähtien. Moottoriliikenne on lisääntynyt sadalla prosentilla ja tässä on, on lopputuloksena hyvin paljon ruuhkia syntynyt. Eli 600 autoa 1000 asukasta kohti ja tämä on se määrä, mihin ollaan 80 vuodesta asti noustu. No mitä sitten Vilnan asukkaat meille eh, kertovat? Eh, julkisen liikenteen välineet eh, liikkuvat hyvin hitaasti. Ja nyt minä tässä hyppänkin muutaman kuvan yli ja näytän teille tällaisen, tällaisen kuvan, josta näette kuinka matkustajamäärä on muuttunut eräillä julkisen liikenteen reiteillä. Tässä näkyy kuinka, kuinka näitä julkisia liikennevälineitä käytetään, mutta en kommentoi sitä sen enempää. Mutta tässä te näette näitä ajoneuvoja, joita teillämme on. Johdonautot ovat osittain yli 30 vuotta vanhoja. Ja on selvää, että julkisen liikenteen sektorilla tilanne on huonontunut. Tämä johtuu siitä, että rahoitus ei ole ollut kestävää. Pääasiallinen tulo meille tulee lipunmyynnistä, joka vastaa noin 40, 45 prosentista tuloja ja sitten loppuraha saadaan kunnalta. Meillä on hyvin paljon ihmisiä, joilla on oikeus alennettuun lipun hintaan ja erilaisiin etuihin. Mitä tästä tutkimuksesta sitten johtopäätöksenä on saatu, on seuraavaa. Jotta voisimme muuttaa suuntausta, joka nyt on näkyvissä, niin meidän täytyisi tehdä järjestelmään hyvin suuria muutoksia. Tällä tarkoitan sitä, että meidän täytyy käyttää uuden tyyppistä julkista liikennettä, jotta me saisimme paljon väkeä näille pääasiallisille kaupunkireiteillemme. Kerron tässä kohta myöhemmin, minkälaisia vaihtoehtoja on käytettävissä. Myöskin Vilnan keskustassa on liikennettä, liikennejärjestelyjä muutettava. Tarvitsemme uusia pysäköintipaikkoja. Me tarvitsemme myöskin aikataulumuutoksia julkiselle puolelle. Meidän työmme perustuu valkoisen kirjan suosituksiin. Siellä on menettelyjä, joiden myötä voimme lisätä liikkuvuutta ja vähentää saastumista. No mitkä sitten ovat eh, lopputulokset eh, tästä tutkimuksesta? Liettuan, liettualaiset englantilaiset eh, tiedemiehet tämän tekivät, tutkijat. 2010 pidettiin suuri, suuri tällainen konferenssi tai työpaja, jossa oli jossa kokoontui asiantuntijoita hyvin monista kaupungeista. Tarkoituksena oli analysoida erilaisia kuljetusmuotoja, jotka sopisivat parhaiten Vilnaan ottaen huomioon kaupungin historian ja rakenteen. Ja seuraavat vaihtoehdot nousivat esille. Meillä on moderni raitiotieverkko, sitten meillä on muita eh, tällaisia pyörämetroja. Ja lopputuloksena on kolme suositusta. Eli meillä on perinteinen rauta, anteeksi, ää, äh, sitten pyörävaunut ja sitten bussit. Eli tässä on sitä distransloria Filias, jotka ovat ehdolla. No tähänkään kuvaan en nyt jää viipymään, mutta on selvää, että Vilnassa on, on pidettävä kaupungin keskustaa pääasiallisena kohteena. Nimittäin keskustassa liikenteen tiheys on suurin. Kaikki muut reitit ovat täydentäviä reittejä, joiden myötä liikennettä keskustaan tulee. Tässä nyt näette sitten suositukset ja ehdotukset, joita kaupungin valtuusto on ehdottanut Tarvitsemme uusia liikennemuotoja, parkkimahdollisuuksia, polkupyörää, käyttöä ja kaikenlaista muuta, jotta kaupunkiliikenne olisi kestävällä pohjalla. Tässä on tällaisia reittejä, jotka, jotka on otettu käyttöön hankkeen ensimmäisessä vaiheessa. Ja oikealla puolella olevassa kuvassa te näette sen, miten matkustajaliikennettä on analysoitu. Uudet reitit keräävät noin 50 prosenttia matkustajista. on tietenkin niin, että uuden järjestelmän täytäntöönpanon eivät varamme riitä, vaan meidän täytyy tehdä muita toimia meidän täytyy ottaa bussit ja johdinautot paremmin käyttöön. Meillä on kuusi uutta reittiä ja myöskin meillä on elektroninen lippujärjestelmä, joka otettiin elokuun 15 käyttöön. Sama lippua voidaan käyttää kaikissa liikennemuodoissa. Tällä tavalla Vilnan asukkaiden liikkuvuus lisääntyy. Meillä on myöskin tiedotusjärjestelmä matkustajille. Ja meitä huolestuttaa eniten tilanne Vilnan keskustassa. Keskustassa sillä 60 000 autoa käy vanhassa kaupungissa ja se on kuitenkin Unescon perintökohde. Nyt meillä on suunnitelmia, joiden mukaan me rajoittaisimme vanhan kaupungin autoliikennettä. Infrastruktuuria myöskin kohennetaan. Tässä on kuvia siitä, mitä on tehty tai mitä on tekeillä. Me yritämme läntistä ohikulkutietä nyt ähm, kehittää sillä tavalla, että liikenne ohjautuisi kaupungin ohi. Meillä on myöskin liikennevalojärjestelmä, joka osoittaa sen, tai joka on järjestetty sillä tavalla, että keskustan ohi päästään vikkelästi. Vilna pääkaupunkina Euroopassa tarvitsee nykyaikaisen ja puhtaan liikennejärjestelmän. Se on se, mitä asukkaat odottavat. Ja se onkin prioriteettimme kaupungissa. Me yritämme rajoittaa yksityisautoilun kasvua ottamaan uusia pyöräilyreittejä käyttöön. Ja myöskin me haluamme ottaa käyttöön polkupyörän vuokrausjärjestelmän, joka käynnistyy ensi keväänä. Meillä on myöskin sähköpolkupyörä hanke vireillä. Ja meidän täytyy muuttaa sitten autojen käyttämää, autojen infrastruktuuriakin. Mutta Vilnan varat eivät riitä kaiken tämän täyttöön, käyttöönottoon. Ja siksi minä olenkin iloinen, että Euroopan unioni tukee vuodesta 2014 lähtien julkisen liikenteen kehittämistä. Tämä Park and Ride-järjestelmä tulee olemaan etunenässä. Me tarvitsisimme 30 miljoonaa euroa, jotta me voisimme toteuttaa kaikki suunnitteilla olevat hankkeet. Me emme aloita ihan alusta asti. Me katsomme vähän, minkälaisia kokemuksia on muualla kertynyt. Kiitoksia. Well, thank you, gentlemen, for your... Kiitos ähm, hyvät esitelmöitsijät teille näistä esityksistä. Sitten käännyn jäsenten puoleen. Ensin Alka Draghi. Te beginnen natuurlijk de drie sprekers danken voor hun... Eh, Kiitokset. Kiitokset kaikille puhujille näistä esityksistä. Kiitos kun selostitte oman kaupunkinne kuljetusjärjestelmää. Monet Euroopan kaupunkit ovat hyvinkin dynaamisia ja tilanne on parantunut niissä uusien keksintöjen kautta kuljetuspuolella. Ja Tämä myös toki osoittaa, että ei ole mitään ihmeratkaisua, vaan tarvitaan moniakin ratkaisuja, jotta tämmöiset monimutkaiset ongelmakokonaisuudet saataisiin ratkaistua. Voimme ainoastaan pyrkiä nyt paremmin näitä vaikeuksia hallinnoimaan. Ja tässä mietitään, mitä me voisimme sitten tehdä teidän hyväksenne. Täällä me nyt olemme jo pitkäänkin monet vuodet puhuneet tästä kuljetuskysymyksestä ja liikkuvuudesta kaupungeissa ja tässä nyt pitäisi saada jo konkreettisia ehdotuksiakin aikaan. Yksi ajatus on ollut se, että Euroopan tuki asetettaisiin ehdonalaiseksi kestävän liikkumissuunnitelman aikaansaamiseksi kaupunkeihin, erityisesti tällaisen Sivitas-ohjelman siipien suojissa ja myös hyvien käytänteiden järjestelmää pitäisi miettiä. On toki vielä huimasti tekemistä asian eteen. Mutta kysymykseni sitten näille seuraaville seura- puhujille on seuraava. Mitä odottatte Euroopalta? Ja vielä sitten tarkemmin. Mehän kaikki tiedämme, että kuljetustarpeet vain kasvavat väestön kasvun vuoksi ja myös väestö liikkuu paljon enemmän. Ja näin tarvitaankin tällaisia taloudellisia kannustimia voidaksemme muokata kansalaistemme käyttäytymistä julkisen liikenteen suhteen. Oletteko te samaa mieltä tästä asiasta? Onko teidän mielestänne juuri tämä oikea suunta ja miten ajattelette tämän toimivan kaupunkiympäristössä, jotta voidaan välttää kaikenlaisia ruuhkia ja niin poispäin? Miten myös sitten näette nämä taloudelliset kysymykset? oletteko miettineet niitä tällä tavalla kotikaupungeissanne. Ja sitten vielä yksi kysymys logistiikasta. Siitäkin on iät ajat puhuttu, mutta eh, tässä nyt täytyy hoitaa asia myös ympäristön kannalta kestävästi. Miten te käsittelette näitä logistisia ongelmia? Kiitos, edustaja Kock. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia puhujille esimerkkeistä ja tiedoista. En oikein nyt ymmärtänyt, onko teillä toiveita meidän suhteemme ja pystyttekö, vai pystyttekö ratkaisemaan kaikki ongelmanne itse, jos teillä olisi tarpeeksi rahaa? Tämä ilmeisesti tässä oli taustalla. Olen tietysti iloinen tästä Euroopasta liikkujan viikosta ja olen iloinen teille kyse pelkästään siitä, että siirrytään pyörälle tai sähköpyörän mm, päälle tai kävellä. Liikkuvuus on eräänlainen perusarvo, arvo itsessään kaikille ja erityisesti vammaisille ja vanhuksille. Ja halusin kysyä, oletteko tehnyt jotain erityistä kaupungeissanne varmistaakseni, että nämäkin ihmiset voivat liikkua. Liikenteen täytyy olla tehokkaampaa, puhtaampaa, hiljaisempaa, järkevämpää se, mikä mielestäni näistä puuttui, se, että kaikki voivat osallistua tähän, ja te sanoitte, että kaikkien täytyy tuntea oikeutensa, mutta myös velvollisuutensa, ja sanon tässä, että myös pyöräilijöillä ja jalankulkijoilla on oikeuksia, mutta myös velvollisuuksia, joita heidän pitäisi tuntea. Me täältä lainsäätäjän osalta yritämme tehdä parhaamme, jotta ajoneuvot sopivat paremmin myös kaupunkien keskustoihin Yritämme vaihtaa parhaita käytänteitä infrastruktuurien parantamisessa. Ihmisten liikennekäyttäytymisen täytyisi muuttua, koska kun puhumme mm, ilmanlaadusta, ilmastosta kaupungeissa, niin emme tarkoita ainoastaan hiukkaspäästöjä, vaan myöskin sitä, miten ihmiset kunnioittavat toisiaan esimerkiksi rekkakuskit, autokuskeja, autokuskit, jalankulkijoita ja niin poispäin. Omissa kaupungeissa, monissa kaupungeissa on nyt haluttu kieltää tietyiltä ajoneuvoluokilta pääsy kaupungin keskustaan hiukkaspäästöjen vähentämistä Toivottavasti ette tee tätä, koska minun mielestäni se on väärä tapa toimia. Vielä eräs konkreettinen kysymys. Ymmärtääkseni Jara Karlini sanoi, että on edistysohjelmia kaluston parantamiseksi mitä näille vanhemmille ajoneuvoille tehdään, annetaanko ne naapurikaupunkiin, jossa ne sitten saastuttavat, ja pidättekö näitä yhdyspysäköintipaikkajärjestelmiä kestävinä, jos ne perustuvat tällaisiin tukiohjelmiin, koska tukiohjelmathan ovat rajoitetun ajan vain voimassa. Kiitoksia edustaja Savisaar. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin tässä kiittää kaikkia puhujia näistä kiinnostavista esityksistä, mutta ennen kuin menen konkreettisiin kysymyksiin, haluaisin eh, kertoa esimerkin omasta eh, kaupungistani Tallinnasta. Meillä on eh, ruuhka-aikaan hyvin ankarat eh, ruuhkat ja meidän on, me olemme yrittäneet näitä ratkaista. Muutama vuosi sitten tämä Park and Ride-järjestelmä tuli meillekin käyttöön. Sehän tarkoittaa sitä, että pää teiden varsilla on ilmaisia pysäköintipaikkoja – joita voidaan käyttää, mutta se, tämä järjestelmä ei ole toiminut, koska ihmiset, eh, jotka tekevät työtä lähiyrityksissä, käyttävät näitä ilmaisia parkkipaikkoja. Ja se, sitten ihmiset joutuvat kaupunkiin asti ajamaan, eh, ajamaan omilla autoillaan. Mutta ehkä te Vilnassa voitte ottaa esimerkkiä näistä asioista, jotka eivät ole onnistuneet. Meillä on myöskin Tallinnassa bussi, kaistoja. Ja taksin kuljettajatkin ovat hyvin iloisia, koska ne voivat myös käyttää, käyttää näitä kaistoja, mutta muut kuljettajan, auton kuljettajat eivät iloitse. Ensi vuodesta lähtien meille tulee ilmainen julkinen liikenne ja 400 000 ihmisen kaupungissa, niin katsotaan ole vähän epäileväinen, miten se tulee onnistumaan. Kollegat täällä kysyivät, että mitä voisimme, miten voisimme auttaa. Minä haluaisin todeta seuraavaa, että nämähän ovat nyt tällaisia kertahankkeita, joita te tässä kuvailitte, mutta oletteko tehneet analyysiä siitä, että mitä tehdään jatkossa? Ovatko nämä paikallishallinnon viranomaiset eh, jo kehittämässä uusia hankkeita sillä tavalla, että nämä positiiviset hankkeet voisivat sitten muuntua hyviksi käytänteiksi. Minkälaisia ohje suuntaviivoja teillä on tulevaisuutta silmällä pitäen? Edustaja Lichtenberger. Ja herzlichen Dank. Niin, sydämelliset kiitokset. Kiitokset myöskin näistä seikkaperäisistä kuvauksista. Minulle jäi muutama kysymys vielä. Esimerkiksi Boloniassa puhuitte näistä 30 rajoitusalueista. Kuinka suuren prosenttiosuuden kaupungin pinta-alasta ne kattavat? Tämä minua kiinnostaisi. Mutta e- eivät nämä eh, ikään kuin pakolliset, pakotetut alueet, eh, siis eh, keskinopeus Pohjois-Italian kaupungeissa on usein alle 30 kilometriä tunnissa, kun joutuu ruuhkiin. No sitten vielä eräs kysymys Bolognasta. Siellähän on suuri ongelma tämä ilmanlaatu, kuten kaikissa Pohjois-Italian kaupungeissa. Onko tällainen kunnianhimoinen liikennepolitiikka parantanut ilmanlaatua? Kyllä vai ei? Se olisi kiinnostavaa tietää. Italiahan on yksi niistä kaupungeista, jossa kaupungit esimerkiksi aivan radikaalisti sulkevat keskustansa autoilta sunnuntaisin. Vilnalta sitten, Vilnasta vielä kysymys. Ihan lyhyesti vain puhuitte ähm, pyöräilijöistä. Tiedän, että ilmasto on aika viileä Vilnassa, mutta niinhän on kylmä myös Malmössä ja sielläkin monet ihmiset kuitenkin ajavat pyörällä. Siellähän on aika tasaista ja aika hyvät olosuhteet pyöräilylle, ei vastatuuli ole liian kova. E, mikä tilanne siellä on? Kun minä itse kävin Vilnassa, näin todella vähän pyöräilijöitä, vielä vähemmän kuin Tirolin vuoristossa on kyllä ö, outoa, ettei tätä hyödynnetä paremmin. Ja sitten Gentin edustajalta olisin halunnut kysyä seuraavaa. Mielestäni Gentissähän ollaan hyvin esimerkillisiä ja kaikki nämä tiet, jotka, kaupungit, jotka ovat kulkeneet jo vähän tätä mm, tietä, jossa on kyse liikenteen rauhoittamisesta, niin kaikissa näissä kaupungeissa asia on kohdannut suurta vastustusta. Miten olette tämän vastustuksen murtaneet ja millä aloilla tätä politiikkaa vielä vastustetaan? Ja sitten tehän myöskin kaupunkisuunnittelun otitte hyvin paljon mukaan tähän liikennesuunnitteluun. joten täytyykin se tehdä, koska lähiöiden syntyminen nukkumalähien syntyminen kaupungin reuna-alueille ja suurten ostoskeskusten syntyminen kaupungin reuna-alueille aiheuttavat paljon liikennettä. Miten te käsittelette tätä ongelmaa? Ja paldies Kiitoksia edustaja Silä. Kiitokset. Minäkin tahtoisin kiittää kaikkia puhujia siitä, että he ovat jakaneet kokemuksia meidän kanssamme. Tallinna oikeastaan. Tallinnan ongelmat koskevat myös Riian kaupunkia Latviassa ilmaisesta julkisesta joukkoliikenteestä puhuisin. Mitä tapahtuu sitten julkisen liikenteen laadulle, jos se tosiaan olisi ilmaista? Ja toinen kysymys aika monissa eurooppalaisissa kaupungeissa pyritään noudattamaan Lontoon ja Tukholman esimerkkiä keskustojen tekemisestä maksulliseksi, jos sinne saapuu autolla. Ja mietin tätä, eli onko tällaista ajateltu. Kiitoksia edustaja Rikke. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kaikille puhujille. Minä kaupunginjohtajana tiedän, olen hyvin kiinnostuneena tätä nyt kuunnellut. Ja minulla on yksi kysymys kaikille kolmelle puhujalle. Todellisuudessa on kysymys siitä, että miten me voimme välttää autoilua sekä ympäristösyistä Eh, anteeksi, ruuhkasyistä että mm, muista syistä kaupungeista. Kuinka me voimme vähentää autoilua? Meillä täytyy olla tällaisia pelote, pelotemenettelyjä käytössä. tiedämme, että mitä enemmän pysäköintipaikkoja on, niin sitä enemmän autojakin on. Eli meidän täytyy tarjota vaihtoehtoisia tapoja, mutta se ei kuitenkaan riitä. Ihmiset hän eri syistä aina preferoivat auton käyttöä. Eli he, pitäisi saada heidät karkotettua tästä auton käytöstä. Ja minkälaisia menettelyjä voitaisiin ottaa käyttöön, jotta ihmiset todellakin jättäisivät auton pois. Mutta se, mitä ei ole käsitelty, niin onko tällaisia E, tällaisia kaupunkiparkkipysäköintijärjestelmiä ja minä selitän vähän. Kun nyt rakennetaan taloja, niin siihen liittyy aina pakko järjestää tietty määrä pysäköintipaikkoja. Ja voiko sen jättää tekemättä? Äh, Kiitokset puheenjohtaja. Minä haluaisin myös kiittää puhujia esityksistä Minulla olisi esittää kaksi kysymystä. Tässä nyt puhutaan tällaisesta suunnitelmasta useammalle vuodelle. Sitten kysytään parlamentin mielipidettä asiasta. Kyllä näin voidaan toimia. Täytyy ottaa huomioon tuon kaupungin tapa elää ja olla. Eihän se välttämättä aina ole samanlainen. Opiskelin Antwerpenissa, nyt asun kentissä. Tässä on kaksi loistavaa esimerkkiä siitä, mitä voidaan tehdä ja mitä puolestaan eikä, ei voida tehdä. Ja minun kysymykseni liittyy tähän yhteen toimivuuteen. Se täällä aina silloin tällöin ilmaantuu esiin keskusteluissamme ja sitä käyttää erilaisena sloganinakin. Eli mitä mieltä olette tästä yhteentoimivuudesta eri kaupunkien välillä? Voitaisiinko sitä vielä parantaa? Tähän ei ole vielä vastattu tarkemmin. Tässä viime päivien aikana on keskusteltu myös julkisista markkinoista, mutta tilanne on toisen, hyvinkin toisenlainen julkisista hankinnoista ja tilanne on poikkeaa paljonkin eri jäsenvaltioissa ja näitä hankkeita sovelletaan sitten milloin mitenkin ja usein pitkän viivästyksen kautta, varsinkin Belgiassa, mutta haluaisin tietää, miten nyt muissa valtioissa, miten päästään eroon näistä esteistä, joita on markkinoilla – tällä kuljetusalalla ja tässä mietin erityisesti päätöksentekovaihetta ja erilaista infrastruktuurin varsinaista konkreettista rakennustyötä. Olisiko teillä myöskin jotain lukuja tästä mahdollisesti esittää? Kiitoksia. Minulla on kolme kysymystä teille, hyvät herrat. Ensinnäkin, millaista yhteistyötä teidän kaupungeissanne on? Teidän kaupunkienne sisälle on eri yksiköiden välillä. Minä jatkuvasti esimerkiksi valitan siitä, että koulutusyksikkö päättää rakentaa uuden koulu, mutta se ei puhu liikenneyksikön kanssa ja sitten meille syntyy kaaosta koulun ympärille, kun koulu avaa ovensa. Koulut ovat erityisongelma yhdistyneessä kuningaskunnassa, en tiedä onko, ovatko ne ongelma mallisia teidän maissanne, mutta se mitä yritän tässä sanoa on, onko teillä yhteistyötä kaupunginhallikonnon eri yksiköiden välillä. Toinen kysymys liittyy yhteistyöhön poliisiviranomaisten kanssa. Annan teille esimerkin, ihan klassisen esimerkin omasta kotikaupungistani ja se liittyy siihen, mitä Dominic Rikkei sanoi Omassa Warrington, niin, kaupungissa Warringtonissa on uusi asuinalue ja siellä päättiin, että näin ja näin paljon pysäköintipaikkoa ja tarvitaan näin ja näin monelle asunnolle ja se rakennettiin ja sitten rakennettiin myös pyörätie ja bussikaista. Ja koska pyörätie ja bussikaista menevät talon eteen, niin meillä on nyt sitten pyörätie, joka on pysäköintipaikka, ja bussikaista, joka on pysäköintipaikka, ja poliisi ei oikein tee asialle mitään. Joten millaista yhteistyötä teette poliisiviranomaisten kanssa, jotta varmistatte, että jos luotte näitä pyöräteitä ja bussikaistoja, niin niitä myös kunnioitetaan. Ja olen kyllä äh, tietoinen siitä, että äh, auton äh, ajajien tai siis motoristien kanssa tilanne on vähän vaikea. Motoristit yleensä ovat ihan mukavia ihmisiä ennen kuin he nousevat autonsa, mutta jotain ihmisillä tapahtuu, kun ne laittaa rattiin ja laittaa oven kiinni. En tiedä, mitä tapahtuu, mutta nämä ihmiset muuttuvat aivan täysin toisiksi ihmisiksi. Ja kolmas kysymykseni on, valittavatko auton kuljettajat teidän kaupungissanne aivan mistä tahansa, vai onko tämä eh, britti-ongelma, että eh, aina kun jotain yrittää tehdä, niin sitten mm, autoilijat valittavat ja nurisevat, että siitä on heille haittaa. No niin, ensin Karlini, sitten Vanse Venant ja sitten Andoma Vietsus. Edustaja Karliini, teidän nimenne minä osaan lausua, te voitte aloittaa. Kiitoksia Yritän puhua lyhyesti ja vastata näihin kysymyksiin. Ne kuitenkin ovat varsin monimutkaisia ja koskettavat näitä meidän päivittäisiä ongelmiamme. Ensinnäkin asia, joka nousi esiin monissa näissä puheenvuoroissa – liittyy kaupungin hallintoon yleisemmin, ei pelkästään siis liikkuvuuteen ja liikenteeseen, vaan miten tämä liittyy muihin kysymyksiin. Toisaalta on huomioitava erilaiset tendenssit. Me olemme nyt talouskriisissä, joka kyllä on vähentänyt liikennettä. Tämä on aivan selvää. Toisaalta ihmiset palaavat taas kaupunkien keskustoihin, ainakin meidän kaupungeissamme näin käy. Ja tällä on tietysti vaikutusta, äh, kaupunkiliikenne lisääntyy. Jotta voitaisiin edistää kestävää liikkuvuutta, täytyy toimia eri tasoilla. Ensimmäinen taso on varmastikin kaupunkisuunnittelu. Meidän täytyy toimia niin, että asumukset ja erilaiset palvelukeskukset, koulut, toimistot, kauppakeskukset ovat sellaisissa paikoissa, että niiden vaikutus liikenteeseen on vähäinen. Usein Italiassa me ikään kuin perimme sellaisen kaupunkitilanteen, joka on jo vaikea. Sitten yritämme edistää sitä, että käytetään erilaisia liikennevälineitä että käytettäisiin liikennevälineitä, joilla olisi vähemmän haittavaikutuksia, kimppakyytiä, junaa, julkista liikenne, liikennevälineitä, polkupyöriä ja että kuljetaan jalan. Ja Lisäksi yritetään viimeisenä toimenpiteenä jollain lailla vähentää niiden autojen vaikutusta ympäristöön jotka kuitenkin vielä liikkuvat kaupungissa. Me tällä tavoin yritetään siis esimerkiksi kalustoa uusia, mutta tämä on se prioriteettijärjestys, jossa toimimme. Joten kaluston uusiminen ei ratkaise ongelmaa. Sekin on tietenkin tärkeä toimenpide, koska onhan parempi, että meillä on vähemmän saastuttavia Äh, autoja kuin saastuttavia autoja, mutta kuitenkin meidän, sitä ennen meidän täytyisi yrittää vähentää näiden autojen määrää. Äh, sitten käsittiin sitä, että miten, äh, miten tasapainotettaisiin porkkana ja kepin käyttö. Tämä on järjestelmä, jota kaikissa, käytetään kaikissa eurooppalaisissa kaupungeissa. Täytyy olla sopivanlainen toimeenpidesekoitus, että toisaalta vähennetään yksityisauton käyttöä, toisaalta edistetään julkisen liikenteen käyttöä. Tämä yksityisen auton käytön vähentäminen voidaan tehdä esimerkiksi pysäköintimaksujen kautta tai sitten edistämistä voidaan käyttää esimerkiksi kimppakyydin ja julkisen liikenteen kehittämisen kautta. Eräs asia, joka tästä puuttuu, on näiden asioiden yhteyden parantaminen. Pitäisi olla enemmän avoimuutta ja näkyvyyttä ja käyttää niitä määrärahoja, jotka jotta saadaan esimerkiksi auton käytön rajoittamista pysäköintimaksuista ja muusta, käyttää niitä liikkuvuuden parantamiseksi. Ja myöskin kansalaisten tuen kannalta on tärkeää nähdä tämä yhteys näiden välillä. Tässä yhteydessä on tärkeää äh, huomioida myös yrittäjät, liikenneyrittäjät, monet aloitteet, joita on tehty tällä viime vuosina, eivät ole kuitenkaan olleet kovin rohkaisevia tällä saralla. Sitten nämä 30 rajoitusalueet, kyllä, Boloniassa toisaalta kaupungin keskusta, joka on noin kolme neljä kilometriä suuri, niin siellä meillä on siis kaupungin keskusta, joka on 30 aluetta täysin. Nyt haluamme myöskin luoda 30 alueita asuinalueille, emme nyt välttämättä näille suurille väylille, jotka valitettavasti joskus ovat ruuhkaisia, vaan haluamme varmistaa, että mm, asuinalueiden elämä olisi miellyttävää, siis esimerkiksi koulujen ympärille ja niin poispäin. Ja tämä liittyy siihen, että täytyy rajoittaa näillä alueilla liikenteen nopeutta. Ei pelkästään nopeusrajoituksiin, vaan tarvitaan myös ihan rakenteellisia toimia nopeuksien rajoittamiseen. Sitten mitä tulee erilaisten toimenpiteiden yhdistämiseen ja tasapainoon porkkanan ja kepin välillä, niin yhä enemmän ollaan menossa siihen, että erilaiset liikennelaitokset muuttuvat yrityksiksi ja tämä saattaa aiheuttaa ongelmia. Sitten kysymys siitä, että miten yhdistetään kaupunkisuunnittelu ja liikennesuunnittelu. Se on varmasti suuri ongelma. Boloniassa meillä on yhteistyötä kaupunginhallitusten eri e, elinten välillä, mutta meillä on alueellinen laki, joka vaatii kuntia tekemään integroitua kaupunkisuunnittelua ja tällä tavoin vältetään sitä, että eri yksiköt eivät koordinoi keskenään. Tämä ei tietenkään ratkaista se kaikkia ongelmia, koska joskus tie, tiet eivät yksinkertaisesti riitä. Esimerkiksi Bolenia on keskiaikainen kaupunki ja tiet ovat hyvin pieniä. On mahdotonta rakentaa samalle tielle ja, bussikaistaa ja pyöräkaistaa ja myöskin tilaa jalankulkijoille ja pysäköintipaikkoja autoille mutta täytyisi yrittää joka alueella löytää se sopivin liikennemuoto ja tukea sitä ja uhrata näitä, nämä muut, koska ei ole aina mahdollista yhdistää kaikkia. Kiitoksia. Thank you, Mr. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Van Sevenant. De Mindeuch, if I may. Oké. Eh, dus eh, de eerste vraag was, uh, wat verwachten wij van Europa? Ik denk... Niin, ensimmäinen kysymys oli se, mitä me oikeastaan Euroopalta odotamme. No, ensinnäkin kokemusten vaihtoa. Civitas on ollut hyvin kiinnostavaa ja tuo elan myös on ollut hyvin monia erilaisia seminaareja kokemusten vaihdosta. Ja tämän täytyy jatkua myös tulevaisuudessakin. Ja tietysti sitten myös rahoitus. Tämän kautta kaupungit voivat ryhtyä toimimaan ilman Sivitasta. Nämä kaikki toimet, jotka luettelin, eivät koskaan olisi päätyneet valmiiseen vaiheeseensa. Eli tässä me saamme hyvin suuren osan rahoista Euroopan unionilta. On hyvin tärkeä asia. No sitten nämä verokannustimet. Gentissä on 250 000 asukasta ja erityisesti mietin tätä parkkipuolta. Niihin näitä varoja varsinkin käytetään. Jos mietimme Lontoota ja Tukholmaa, meidän kaupunkimme ei ole riittävän suuri tuollaista ajatellaksemme. Sivitaksen kautta me tosiaan pystyimme luomaan tällaisen keskustelufoorumin eri tekijöiden kanssa ja sen jälkeen me sitten mietimme juuri näiden tämän rahdin kuljetusta keskustaan joki teitse. Näin on voitu luoda tällaisia pieniä jakelukeskuksia ja varastoja kaupungin ulkopuolelle joissa sitten kuitenkin tavarat tuonne keskustaan. Ja sitten vammaisille ja liikuntarajoitteisille meillä kentissä on myös järjestelmä, eri, erityistaksit ja niin poispäin. Olette kyllä totta, tosiaan totta oikeassa siinä, että polkupyöräreittejä käytetään vähän väärinkin, eli me haluaisimme nyt, ja polkupyöräilijät käyttävät niitä väärin, eli tätä käytöstä haluaisimme ryhtyä korjaamaan erityiskampanjoin. No niin, 15 vuotta sitten me loimme tällaisen kävelykatualueen keskustaan ja tiedotimme siitä, mitkä edut kaikille olisivat Totta kai jotkut vastustivat sitä esimerkiksi kauppiaat, jotka väittivät, ettei se toimisi, mutta paras keino on nyt ryhtyä vain toimiin ja osoittaa, mitkä seuraukset sillä on. Vaikka aluksi tätä vastustettiin, niin 15 vuoden päästä oikeastaan emme ole kuulleet kuin vain yhden ainoan arvostelun tästä kävelykatualueesta. Eli tämä toimii oikein hyvin. Kukaan ei ainakaan halua palata taaksepäin ajassa e, aikaan ennen tuota kävelykatualuetta. Ja miten me sitten hoidamme tätä julkisen liikun, liikenteen ohjelmaa ja, ja maan käyttö, käyttöä erityisesti. Me eri yksiköt otamme kokoukseen mukaan silloin, kun tätä pohdimme. Se on toki tarpeen. Ja sitten vielä kuulin kysymyksen ilmaisesta maksuttomasta julkisesta liikenteestä. Tämä koskee ainoastaan 6- ja 14-vuotiaita meidän kaupungissamme ja heihin nyt on kohdistettu tämä huomio julkisessa liikenteessä. Jos halutaan puhua julkisesta liikenteestä tässä mielessä, niin täytyy myös miettiä sitten Belgian, Belgian väestörakennetta. Se täytyy toki ottaa huomioon julkisen liikenteen yhteydessä. No e, sitten myös on tällaisia pelotekeinoja, joita voidaan käyttää seura- viimeisten 15 vuoden aikana kaupungeissamme ei ole uusia parkkialueita, on luotu tällaisia parkkitalleja. Jos, jossa ja jos sitten luodaan uusi parkkihalli, jossa on 200, 600 parkkialue, parkkipaikkaa, niin sitten keskustasta pitää poistaa vastaava määrä. Ja myös nuo maan alle rakennetut parkkitilat ovat hyvin merkittäviä. Ne tuovat kustannuksensa takaisin. Ja sitten autolla tuleva maksaa näin ollen oleskelusta enemmän kuin, kuin julkisilla liikkuva tai, tai joku muu kävelijä esimerkiksi. Ja näin on paljon hankalampi sitten parkkeerata autoaan. Ja jos me annamme luvan luo, perustaa uusia liikkeitä, niin me laskemme tarkasti, kuinka monia liikkeitä tai sitten luodaan lisää ja minkälaiset kuituskeinot kuinka monta kertaa ne voivat viikossa sitä käyttää. No Civitas-ohjelman kautta me olemme voineet tällaisen Park and Bike-järjestelmän luoda autojen sijaan ja hyvin monet saapuvat tuolle parkkialueelle autolla ja sitten jatkavat polkupyörällä ja näin on myös kehitetty polkupyörävuokrausjärjestelmiä, eli tämä yhteentoimivuuskysymys tuli ehkä tällä sitten katettua. Ja sitten puheenjohtajalle yhteistyöhenkiestämme. No, meillä on hyvä yhteistyöhenki eri yksiköiden välillä. Yksi koulu ja sitten on, on rakennettu ja sitten kun rakennettiin yksi näyttelytila, niin siellä keskusteltiin paljon tästä maankäytöstä ja tällaisissa tapauksissa aina otetaan myös kuljetuspuoleen yhteyttä, joten ja siitä, sen kautta tämäkin kyllä on saatu aikaan. Muussa tapauksessa julkinen liikenne ei toimi. Tä, toimi. Täytyy toimia pikemminkin tällä tavalla proaktiivisesti kuin reaktiivisesti. Ja sitten tietysti myös lainvalvontaviranomaisten rooli. Me pyrimme tekemään sopimuksia poliisin kanssa. No totta kai tässä on muitakin kuin poliisi pelkästään. Ja sitten tuo laitos. Meillä on toki sopimuksia poliisin kanssa ja järjestö, järjestyksen valvojien kanssa. Ja me toteutamme heidän kanssansa tällaisia liikkuvuuteen liittyviä erityiskampanjoita ja keskustelemme poliisien kanssa myös polkupyöräreitteistä ja sitten, joita haluaisimme lähelle parkkialueita jotta, ja sitten myös puhumme tästä parkkeeraamisesta jalkakäytäville tai pyöräteille, kun sieltä sitten pääsee enää ohi. Ja valitettavasti auton kuljettajat eivät ota tätä huomioon. Mr. Aldo Mavisius. Sitten Aldo Mavisius. Ačiū, ponas pirmininkė, norėčiau iš eilės, atsiprašau, jeigu... Kiitos puheenjohtaja. Pyrin nyt vastaamaan niihin kysymyksiin. Ja pyydän anteeksi, jos äänen huonosti jotain nimiä. Rabok kysyi tässä, että olisiko meidän mahdollista ratkaista ongelmamme ilman ulkopuolista rahoitusta. Me olemme vakuuttuneita siitä, että me pystymme ratkaisemaan ongelmamme ja me tiedämme, että aina tämä rahoitus liittyy tiettyihin kriteereihin. Sanoisin kuitenkin, että päätökset, jotka tehdään parlamentissa ja todellisuuden, sen ja todellisuuden välillä on eroa. Vanhat eh, linja-autot pitäisi romuttaa tai kierrättää, koska kukaan ei halua niitä ostaa. Kun me yritämme e, myydä vanhoja bussejamme johonkin kaukaiseen maahan, kuten Kasakstaniin, eikä Kasakstan halunnut niitä ostaa, ja nyt meillä on sata vanhaa busseja, joita kukaan ei halua. Haluaisin todeta, että meidän tämä Park and Ride-järjestelmän käyttöön otto, siinä täytyy suhtautua hyvin varovaisesti. Minä kävin Tallinnassa kuusi kuukautta sitten ja me keskustelimme siitä myöskin, miten tämä ilmainen julkinen liikenne, miten se voisi toteuttaa. Minä ymmärrän hyvin nämä epäilyt, joita teillä asiassa on. Eihän mitään ilmaista lounastakaan ole olemassa. Ehkä meidän pitäisi vaihtaa tätä terminologiaa E, ja sanoisimme, että tämä kuljetusjärjestelmä rahoitetaan muulla tavoin kuin lipuilla. Kun olin Tallinnassa käymässä, kun kuuntelin teidän perustelujanne, niin minä muutin mieltäni. Tällainen järjestelmä todellakin auttaisi vähentämään saastumista ja se auttaisi meitä ratkaisemaan monet asiat ja se tekisi julkisen liikenteen houkuttelevammaksi. Latvialle haluaisin sanoa, että jos tällainen ilmainen järjestelmä tulee käyttöön, niin mikään hän ei muutu. Meillä on enemmän ja enemmän eh, matkustajia ja sitten pitäisi vaihtaa myös näitä autoja, kuljetuskalustoa useammin. Mistä siihen rahat saataisiin? Vilnassa liikkuvat 10-15 vuotta vanhat ajoneuvot ovat sellaisia, että niiden käyttökulut ovat kaksi ja puoli kertaisiksi nousseet. Meidän pitäisi tehdä jotakin, ottaa käyttöön ympäristöveroja tai jotain sen tapaista. Tällä hetkellä meillä ei ole sellaista järjestelmää, jossa yritykset maksaisivat tiettyjä maksuja eh, siitä, että kuljettavat työntekijöitään. No meillä ei ole siis ilmaista järjestelmää julkisessa liikenteessä. Me odotamme, että Tallinna toteuttaa sen ja me pyrimme nyt sitten selvittämään Vilnan asukkailta että olisivatko he kiinnostuneita ilmaisesta kulkisesta liikenteestä. Sitten Lichtenbergerille meillä on tällaisia liikennetukkeumia. Se on ongelmamme. Siksi meillä on kuusi bussikaistaa otettu käyttöön. Me mittasimme keskinopeuden ja tutkimuksemme osoitti, että 24-30 kilometriä tunnissa oli, olisi se nopeus, linja-autojen nopeus tällä bussikaistalla, ja sehän lisäisi sitten niiden houkuttelevuutta. Sitten pyöräilystä meillä on 100 kilometriä pyöräilyreittiä. Eh, ja auto oli kuitenkin noin 1200 kilometriä, joten hyvin paljon olisi vielä tehtävää. Pitäisi rakentaa lisää pyöräilyreittiä, mutta kaikki on kiinni rahasta. Sitten kaupunkisuunnittelu ja maankäytön suunnittelu. Villan keskustassa meillä on useita hyvin raskaan teollisuuden hallussa olevia alueita ja sitten meillä on vanha kaupunki, joka on Unescon suojelukohde. Me pyrimme keskustasta muodostamaan jalankulkija alueen. Me pyrimme myöskin sijoittamaan yrityksiä, eh, yrityksiä asuinalueille, jotta ne tulisivat eh, houkuttelevimmiksi ja tällä tavalla myöskin vähennettäisiin keskustaan kohdistuvaa liikenneen, liikennepainetta. Mitä sitten tulee ajoneuvoihin, joita käytetään Yksityisautolla ajaminen maksaa noin kuusi kertaa enemmän kuin julkisen liikenteen käyttäminen. Olemme nostaneet pysäköintimaksuja Vilnan keskustassa kolminkertaisiksi. Ja mitä tulee sitten uusiin rakennuksiin, kun niitä rakennetaan, meillä on sellainen vaatimus, että jokaiseen asuntoon pitää liittyä myös oma pysäköintipaikkansa. Meillä on kymmenen pysäköintialuetta Vilnassa, johon asukkaat voivat eh, jättää autonsa ja kävellä sitten keskustaan. Mitä sitten tulee näihin masterplan-asioihin? tällaisen suunnitelman pääasia on se, että, että siinä ei tarvittaisi uusia urbaaniliikenteen muotoja. Olen ollut varakaupungin johtajana Vilnassa kolme vuotta tai useamman vuoden. Ja mitä tulee julkisiin hankintoihin, niin valmistelu kestää vuoden sitten, jos on hyvin vaikea hanke. Meidän täytyy koordinoida toimiamme ja tehdä paljon enemmän työtä. Tarvitsemme ministeriöitä, tarvitsemme tällaisia toteutettavuustutkimuksia, vaikutusten arviointeja. Ja sellainen vaihe kestää kaksi vuotta. Täytäntöönpano vaihe sitten 6-8 kuukautta. miten kansalaiset sitten asiasta valittavat. Keskustan asukkaat ovat kauhuissaan, kun muualta tulevat tulevat kaupunkiin työhön. Ja me olemme myös tässä asiassa äh, kääntyneet poliisivoimien puoleen, jotta voisimme muualta tulijoiden liikkumista kaupungissa vähentää. Julkisen liikenteen reittien lisääminen 73 prosenttia ihmisistä, kun tätä kysyttiin, olivat sen puolesta, mutta 60 prosenttia Villan asukkaista käyttää omaa autoaan. Joten tämä tuloshan on melko omituinen. Me kerromme asu, asukkaille, että jos haluaa asua kaupungissa, niin täytyy kompromissata monissa asioissa. Pitää ajatella saastumista ja terveyttä. Kaikki ovat vähän... Ko- Kiitoksia oikein paljon. Haluaisin kiittää kaikkia puhujamme. Eh, Karliini, herra Vance Venant ja herra Adoma Vichus, eh, heidän puheenvuoroistaan ja haluaisin kiittää jäseniä hänen kysymyksistään ja varapuhemies Durantia hänen alustuksestaan. Me kyllä pidämme tätä liikkujan viikkoa erityisen tärkeänä ja siksi päätimme järjestää tämän kuulemistilaisuuden juuri nyt. Ja meistä oli erittäin kiinnostavaa kuulla kolmen kaupungin kokemuksista kolme hyvin erilaista kaupunkia eri Euroopan kolkista, joten kiitoksia oikein paljon. Ja nyt meillä on 15 minuutin tauko ennen kuin aloitamme yhteiskokouksen ITRE-valiokunnan kanssa. Kiitoksia.